juttu. Kiitoksia. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 i 4 kolme artiklan ja neljä artiklan mukaisesti oikeusasiavaliokunta kokouksessaan 11. huhtikuuta on tutkinut herra Pris Hortefön mandaatin valiokunta on päättänyt, että tämä mandaatti voidaan hyväksyä, ja näin ollen se on luvallinen. E, Onko tähän huomautettava? Ei ole. Näin ollen tämä mandaatti on vahvistettu. Ja sitten äh, säädösten allekirjoitukset, jotka kuuluvat normaaliin lainsäädäntömenettelyyn ilmoitan teille.